ilmoitusasiat. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi valtuuskunnan kansallisista parlamenteista, Myanmarista ja Sri Lankasta. He ovat täällä seuraamassa kokoustamme. No other announcements. Muita ilmoitusasioita ei ole. Sitten kokouspöytäkirjojen hyväksyminen Kukaan ei vastusta. on hyväksytty. Sitten meillä on kolme lausuntoa, joista tänään äänestetään. Ensin Horisontti 2020 ohjelman täytäntöönpanon arviointi, sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella. valmistelija on turvaus. Haluaako valmistelija sanoa jotain? Fine. Eipä tarvitse. Selvä. Eli... Ai niin. Meidän pitäisi testata nämä laitteet. Eli testaamme sähköisen äänestyksen. Äänestys alkaa. And the test vote is closed. Testiäänestys päättyy. Hyvä. Eli sitten äänestämme kompromissi ykkönen, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi nelonen. Siihen liittyy suullinen tarkistus eli valmistelijalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänet menivät tasan, eli hylätty. Inge, missä sinun äänestyskorttisi on? estado pulsando. Painoin nappia, mutta valo ei syttynyt. So then it's, it's clear. It's clear. And I hope you don't... Sitten tulos on selvä. Enkä ole mitenkään puolueellinen, mutta Gressle on ollut täällä jo pitkään salissa. Sitten tarkistus 32 raukeaa, eli 33 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15 puolesta 12 vastaan. Sitten Tarkistus 1. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten lausunto näin muutettuna, muutettuna äänestämme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta ja kaksi ääntä vastaan. Congratulations. Onnittelut valmistajalle. And the next opinion that we're going to... Seuraava lausunto on Horisontti 2020 ohjelmaan äh, rakentaminen vuoden 2022 jälkeen. Esittelijä Albrecht, haluatteko puheenvuoron ette? Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Anteeksi, tarkistus kaksi livahti silmistä puolesta vastaan tyhjää. Tarkaksi meni taisi olla hyväksytty, mutta tarkistetaanpa kuitenkin. Vote is open and vote is closed. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 13.15. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan on vedetty pois. 9 raukeaa, 10 vedetty pois. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 on vedetty pois 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 suullisesti korjattuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty muutettuna koko mietintöä, koko lausuntoa elektronisesti äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty 26.3. Onnittelut herra Olbrechtille. And the last vote. Ja näin viimeinen päivän äänestys koskee unionin puitekehystä, mm, puitekehystä esittelijä Dupré. Haluaako edustaja Kelman käyttää puheenvuoron? Edustaja Dupré. Ei, ette halua sanoa mitään. Tästähän on jo riittävästi puhuttukin äänestetään. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten ehdotan, että äänestämme tarkistuksesta 66 tarkistukseen 230 asti. Kaikki yhtenä ryhmänä. Vastustaako joku? Ei. Näitä näistä kaikista äänestetään yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on Yksi ääni puuttuu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 15 puoltoääntä, 13 vastaääntä, yksi tyhjä. Tarkistus 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Kaksi ääntä puuttuu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 10 puolta ääntä, 19 vastaanta. 75 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätti, 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107, 108 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 15 puolesta 14 vastaan. yhdeksäntoista puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla ihan sama enemmistö, tarkistetaan Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 121 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 141 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys on alkanut. Two, two missing. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 15.14. 145 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 149 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 160. Näin, se onkin vedetty pois. 190, 191 identtiset puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää Ylätty. 208 ja 209 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 217 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää pelätty. 2 2 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi ehdotan, että äänestämme johdatusosakappaleista tarkistuksista 12 65 asti yhtenä ryhmänä. Vastustaako joku? Ei. Tehdään näin. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten lopputyönä tuossa kappale tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. tätä on hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys on alkanut. 14 siis. Yksi ääni puuttuu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Anteeksi. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 ja 38 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. 41. Äh, hylätty. 44. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 49 Nanna vedetty pois, 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. No tarkistetaan. Tässä oltiin vähän eri mieltä. 53. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 14, 14 ja kaksi tyhjää ääntä, eli hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Ehdotan, että äänestetään viidestä kahdeksaan yhtenä ryhmänä. Sopiiko puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Ja sitten loppuäänestysäänestys on alkanut Joku ei halua äänestää vai? Äänestys on päättynyt. Selkeästi hyväksytty 25, puoltointa neljä vastaan tai yksi tyhjä. Onnittelut edustajille. Ja näin tässä olivat äänestykset. Kohta seitsemän. Sitä on lykätty. Joten kokous päättyy. Järjestäydymme uudelleen budjetti-DV ja AFET-kokoukseen. Yes, we have a lot of time to reorganize it. Aika paljon aikaa tähän uudelleenjärjestäytymiseen. Puoli kuudelta on jatkuu kokous.